Buongiorno, tutti i nostri lavori No niin, huomenta kaikille. Jatkamme seuraavaksi kuulemistilaisuudella kaasu ja hiili, ystäviä vai vihollisia. Ja pyytäisin, että ne, jotka ovat täällä paneelissa, tulisivat tänne puheenjohtajan pöydän taakse istumaan. Eli nyt ehkä odottelemme pari minuuttia, koska tältä osa nyt lähtee. Niin, eli jatkamme kokousta. Eli toivotan tervetulleeksi kaikki, jotka ovat mukana tässä kuulemistilaisuudessa. Ja haluaisin koko valiokunnan nimissä kiittää teitä siitä, että otitte vastaan kutsumme ja tulitte tähän kuulemistilaisuuteen, joka meistä on tietysti erittäin tärkeää tämän aiheen osalta. Sitten mitä tulee tähän kuulemistilaisuuden järjestämiseen, te tiedätte, mikä tämä ohjelma on. Tässä on kaksi osiota. Ensimmäinen osa liittyy resursseihin ja potentiaaliin, joita näissä öljy- ja kaasuresursseissa erityisesti on. Ja sitten toisessa osiossa käsittelemme taloudellisia kysymyksiä ja asioita, jotka liittyvät kaasupäästöihin, hiilipäästöihin ja siihen, mikä rooli näillä resursseilla on tulevassa energiapolitiikassa. Kuten tiedätte, kuulemistelaisuus päättyy 12.30, joten pyydän, että kaikki noudattavat puheaikaansa. Ja ensimmäiseksi puheenvuoron saa Klaus Dieter Bouchard, joka on komission edustaja, ja pyytäisin, että hän pitäytyy kymmenessä minuutissa. Olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kaasu ja hiili, ystäviä vai vihollisia? No, minä vastaisin, ettei kumpaakaan. Tulevaisuudessa fossiilisia polttoaineita käytetään vielä pitkään mutta mikä rooli näillä polttoaineilla sitten on tulevaisuuden energian sisämarkkinoilla, niin se hyvin pitkälti riippuu siitä, miten ne pärjäävät kilpailijoidensa rinnalla ja miten näitä polttoaineita hyödynnetään, kun ajatellaan uusia mahdollisuuksia, joita energian sisämarkkinoilla on. Nyt haluaisin hiukan tarkastella tämänhetkistä tilannetta hiilen ja kaasun markkinoilla. Viimeisen kahden vuoden aikana hiilen hinta on noussut monissa voimaloissa Euroopassa. hiilen hinta on jatkuvasti laskenut, kun taas kaasun hinta on pysynyt suhteellisen korkealla. Alhaiset hiilen hinnat johtuvat lähinnä siitä, että on paljon tuontia. Yhdysvalloista tietysti. Siellä investoidaan hyvin voimakkaasti sisäiseen kulutukseen, liuskekaasuun ja sieltä toimitetaan hyvin paljon hiiltä maailmanmarkkinoille. Ja suuri osa siitä tulee EUn markkinoille. Ja meillä on lisätuontia Kolumbiasta ja Venäjältä. Alhaiset hiilen hinnat ovat myöskin vaikuttaneet tähän ilmiöön. Eli hiili on nyt suositumpaa kuin kaasu ja alhaiset hiilen hinnat johtuivat lähinnä talouskriisistä. Toisaalta, jos katsotaan kaasualaa, niin voidaan nähdä, että siellä hinnat ovat korkealla verrattuna hiileen. Ja tämä johtuu erityisesti pitkän ajan indeksoiduista öljysopimuksista – jotka tulivat jo esille. Tässä voidaan nähdä trendiä, eli näistä sopimuksista neuvotellaan uudelleen ja ne irrotetaan tästä indeksoinnista. Mutta silti viimeisin lukemani on se, että yli 50 prosenttia pitkän aikavälin sopimuksista sisältävät tämän indeksoinnin. Lisäksi lng tuonti EU-hun on myöskin vähenemässä. Ja nämä markkinat suuntautuvat lähinnä nyt Aasian markkinoille, koska siellä hinnat ovat vielä korkeammat. Ja sitten vähähiilen, vähähiiliset hinnat ovat edistäneet kilpailukykyä kaasun käytön suhteen. Ja näissä olosuhteissa – sähkön tuottajat suosivat hiiltä, josta saa paljon enemmän voittoja kuin kaasusta. Tämä on siis tämänhetkinen tilanne, mutta jääkö tilanne tällaiseksi? No se jää nähtäväksi. Tämähän hyvin pitkälti riippuu siitä, millä tavalla hiili ja kaasu pystyvät kilpailemaan tulevaisuudessa ja millaisen roolin ne saavat suhteessa uusiutuviin energialähteisiin. No sitten pari haastetta sekä hiilen että kaasun osalta. Ja nyt menen yksityiskohtiin, koska varmasti näitä yksityiskohtia tulee sitten näissä eri esityksissä – ja myös keskustelussa. Ensinnäkin hiilen haaste on se, miten se voi noudattaa päästövaatimuksia. Tiettyjen päästöjen rajoittaminen liittyy tähän, ja jotta voidaan noudattaa direktiivin uusia säädöksiä, on hyvin paljon investointavaa remontteihin ja jotkut voimalat on poistettava kokonaan käytöstä. Tulevaisuudessa nähdään, onko tämänhetkinen trendi sellainen, joka johtaa näihin investointeihin ja voimaloiden uudistamiseen tai jopa uusien hiilivoimaloiden rakentamiseen. Ja jos kehitys kulkee tähän suuntaan, niin tietysti silloin täytyy miettiä, millä tavalla päästään hiilen vähennystavoitteisiin. Ja yksi mahdollinen ratkaisu, jota komissio on vienyt eteenpäin, nähtiin hiilidioksidin varastointiteknologiassa, mutta ikävä kyllä Nämä hankkeet ovat toistaiseksi olleet melkoinen pettymys. Ja nyt kyse on siitä, onnistummeko tässä, pystymmekö kehittämään tätä teknologiaa sillä tavalla, että se olisi kaupallisesti riittävän houkutteleva, jotta voitaisiin tukea energiantuotantoa hiilestä. Ja hiilen toinen haaste liittyy päästökaupan tulevaisuuteen. Toistaiseksi hiilialalla on hyvin alhaiset hinnat. Ja tässä on tietysti suhteellinen etu, kun verrataan kaasusektoriin. Mutta mikä sitten on päästökauppajärjestelmän tulevaisuus? Täällä parlamentissa viime viikolla komission ehdotus, joka liittyi päästöhyvityksiin ja huutokauppa-aikataulujen muuttamiseen, niin se kaatui täällä parlamentin äänestyksessä. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö keskustelu päästökauppajärjestelmän tulevaisuudesta olisi ohi, vaan keskustelu pitää nyt käynnistää uudelleen – ja ehkä keskustelussa keskitytään enemmän uuden päästökauppajärjestelmän rakenteisiin. No sitten kaasun haasteet. Ensinnäkin tarvitaan valtavia infrastruktuuriinvestointeja – Meillä on oikeudelliset puitteet näille investoinneille jo olemassa suurin piirtein, ja ottaisin esille vain kaksi merkittävintä tekijää. Ensinnäkin asetus, jolla säädellään Euroopan laajuisia energiainfrastruktuureja, ja sitten verkkojen Eurooppa-väline. Oikeudelliset puitteet ovat olemassa, mutta nyt tarvitaan hyvin ripeää täytäntöönpanoa kummankin osalta, siis asetuksen ja myöskin verkkojen Eurooppa-välineen osalta. Komissio tällä hetkellä tekee osansa toisen välineen osalta. Me työstämme EUn laajuista luettelua yhteisistä hankkeista ja meillä on monia kiintoisia infrastruktuureja infrastruktuurihankkeita kummallakin alalla. Ja vaikuttaa aika lupaavalta, eli tämän välinen puitteissa varmaan saamme aikaan merkittävää edistystä. Mutta sitten kaasualalla on kaksi lisähaastetta. Ensinnäkin kaasualan täytyy nyt etsiä uusia asiakkaita. Nyt on mietittävä jotain uutta, vaan pitää olla aktiivisempi. Kaasualan täytyy olla paljon aktiivisempi, kun se etsii uusia asiakkaita, joko sähkön siirrossa tai, ja sitten toinen kohta, Eli miten voidaan yhdistää uusiutuvat energialähteet Eli silloin kun sieltä tulee liikaa energiaa, tätä energiaa on vaikea tai mahdotonta varastoida. Eli jos siitä voitaisiin luoda kaasua, niin silloin olisi mahdollista varastoida tätä energiaa, joka muuten menisi hukkaan. Tämä on mielestäni aika kiintoisa väylä tälle alalle, kun se valmistautuu tulevaisuuteen. Mutta se, että toimittaisiin niin kuin ennen, niin ei enää ole mahdollista kaasualalla. Ja lopuksi, kuten sanoin, ei voida puhua nyt ystävistä tai vihollisista. Kumpikin ala on olemassa syystä, ja ne ovat osana energiamiksiä vielä pidemmän aikaa. Toisten mielestä se on varmaan hyvä asia, ei kuitenkaan komission mielestä. Ja haasteet ovat selviä. Jos alalla ei tartuta näihin haasteisiin, niin sieltä saatetaan menettää ote energian sisämarkkinoihin. Kiitos. Kiitoksia tästä mielenkiintoisesta alustuksesta. Ja siellä oli kohtia, joita voitaisiin miettiä vielä pidemmälle. Ja seuraavaksi Marcin Levenstein, joka on Puolan tuottajajärjestön edustaja. Ja pyytäisin, että pitäydytte noin kymmenessä minuutissa. Ja tällä tavalla meille jää aikaa vielä kysymyksille ja vastauksille. Kiitos. Thank you, Madam Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen Martin Levenstein ja edustan Puolan valtion energiayhtiötä. Ja Minulla on nyt ilo eh, puhua näistä kaasuasioista tulevaisuudesta. Haluaisin pahoitella kollegani Piotrowska Olivan puolesta. Hän ei valitettavasti päässyt tänään paikalle, joten sit sen vuoksi minä pääsin tänne esittämään teille näitä asioita. Nyt puhun omaa äidinkieltäni puolaa, jotta pystyn pitämään eh, selkeämmän esityksen ja kiitoksia tulkkauspalveluista. Ensimmäinen dia. Kiitos. Hyvät naiset ja herrat, kaasu on hyvin yleinen raakamateriaali, jota voidaan käyttää kemia, kemia teollisuudessa, myöskin talouksissa – lämmön lähteenä ja myöskin liikennealalla. Kuitenkin kun pohdimme sitä, että milloin kaasu ja hiili ikään kuin tapaavat toisensa, vastaus on energia-alalla. Energiamarkkinoilla meidän pitäisi pyrkiä vastaamaan tähän kysymykseen, ovatko kaasu ja hiili ystäviä vai vihalleksia minun mielestäni ne eivät ole ystäviä eikä vihollisia. Ne ovat vain kilpailevia energialähteitä. Yhtäältä meillä on kriisi, toisaalta meidän pitää lisätä energiatehokkuutta ja tämä tarkoittaa sitä, että me pyrimme vähentämään energian kysyntää. Ja tämän lisäksi meillä on uusiutuvat energialähteet ja niiden osuus energiapaletissa vain lisääntyy. No, nyt hieman arvioita, jota asiantuntijat ovat esittäneet liittyen tähän kilpailutilanteeseen. Kaasu vaikuttaa olevan paremmassa tilanteessa hiileen verrattuna. Kaasu on kilpailukykyisempi kuin muut fossiiliset polttoaineet, ja tämä liittyy infrastruktuurien kehitykseen myöskin sellaisten yhteys, yhteyksien olemassaoloon Euroopassa ja Mustalla merellä, Pohjanmerellä ja myöskin Välimeren isäpuole, itäpuolella on löydetty uusia kaasulähteitä ja markkinoiden vapauttaminen ja EUn ilmastopolitiikka ovat vaikuttaneet tähän, kun on esitetty tiukempia ympäristöstandardeja ja päästökauppajärjestelmä myöskin on vaikuttanut tähän. Tässä ympäristössä voisi kuvitella, että kaasu on paremmassa tilanteessa kuin muut fossiiliset polttoaineet. Voidaan puhua kolmesta eri kategoriasta, jotka liittyvät kaasun parempaan asemaan. Kyseessä on ensinnäkin ympäristöystävällisyys, toiseksi joustavuus. Kaasua voidaan käyttää myöskin uusiutuvien energialähteiden ikään kuin tausta täydentävänä taustavoimana ja sitten kolmanneksi investoinnit. Ensinnäkin tästä ensimmäisestä kategoriasta eli ympäristöystävällisyys. Hiilidioksidipäästöt ovat alhaisemmat kaasun osalta kuin muiden fossiilisten polttoaineiden osalta, mutta kyseessä ei ole ainoastaan tämä tekijä. On muitakin eh, päästöjä, esimerkiksi ja myöskin vettä kuluu vähemmän, joten kaasun käyttö on tehokkaampaa, erityisesti yhteistuotannon osalta. Joustavuus toisena tekijänä. Joustavuus pitää ottaa esille. Kaasua voidaan käyttää ikään kuin tausta tekijänä uusiutuvien energialähteiden rinnalla. Kaasua voidaan varastoida sellaisissa ö, olosuhteissa, joissa sitä voidaan käyttää paremmin kysynnän kysyntään vastaamiseksi. On erittäin tärkeää, varsinkin kun pyritään lisätä, lisäämään uusiutuvien energialähteiden osuutta energiapaletissa. Uusiutuvat ovat Uusiutuvat energialähteet riippuvat sääolosuhteissa, joten jos haluamme taata joustavuuden, niin kaasu on hyvä e, uusiutuvien rinnalla. Kaasua voidaan käyttää monissa paikoissa, kaasua voidaan käyttää hyvin laajasti tai e, pienimmissä rajoitetuisemmissa olosuhteissa riippuen tarpeista ja olosuhteista. Haluaisin tässä yhteydessä mainita, että energian säilöntä on erittäin tärkeää teknologian ala, sitä on kehitetty viime aikoina. Ja kaasun osalta tästä onkin jo puhuttu tänään. Eli kyse on sellaisista tilanteista, kun meillä on uusiutuvia energialähteitä liikaa. Niitä ei voida varastoida, mutta kaasua voidaan varastoida. No sitten investoinnista, investoihin liittyvistä eduista – on kaasuvoimaloita voidaan rakentaa paljon nopeammin kuin muiden fossiilisten polttoaineiden osalta, eli tehokkaampaa. Eli tällaisia hyötyjä on, mutta kuitenkaan kaasun täyttä potentiaalia ei pystytä käyttämään täysin hyödyksi. Tähän liittyy yksi suuri ongelma, ja se on hinta. Hinta on edelleen esteenä kaasualan kehitykselle. Se näkyy tänä päivänä hyvin selkeästi, koska kaasulla on kaksi suurta kilpailijaa. Uusiutuvat energialähteet, joita tuetaan yhtäältä, ja toisaalta sitten hiili. Hiili hyötyy alhaisimmista hintatasoista. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kaasua ikään kuin lykätään pois markkinoilta. Kivihiilen ja ruskohiilen kysyntä lisääntyy ja kaasun kysyntä vähenee. Hiilen kysyntä on noussut 8 prosentilla ja kaasun kysyntä on taas laskenut 17 prosentilla. Äh, Saksassa. Yhdysvalloissa tilanne on melko erilainen ja tämä liittyy erilaisiin kaasuvarantoihin, erityisesti liuskekaasuun. Ensimmäistä kertaa kaasusta tuotetun energian määrä on ollut yhtä korkealla kuin hiilestä tuotetun energian määrä Yhdysvalloissa. En nyt halua tätä liioitella, mutta kun otetaan huomioon nämä muutokset, joita Yhdysvalloissa on tapahtunut, niin nämä energiasyöpöt alat ovat ikään kuin tulossa takaisin Yhdysvaltoihin ja tämä liittyy tähän liuskekaasun nousuun. Ja Euroopassa meillä on paljon vielä potentiaalia käytettävissä, jota pitäisi hyödyntää. Eli liuskekaasuvaarannot ovat hyvin hajallaan Euroopassa tällä hetkellä ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden politiikat tällä alalla ovat hyvin erilaiset. Kaikki valtiot eivät halua hyödyntää näitä liuskekaasuvarantoja. Jotkut ovat jo, jopa hylänneet tämän ajatuksen ja tämä on vahinko, koska vaikka meillä olisikin tavan omaiset arviot käytössämme, voitaisiin vetää sellaisia johtopäätöksiä, että liuskekaasu antaisi meille 20 vuotta energiariippuvuutta eteenpäin, jos käytettäisiin hyödyksi kaikki varannot. Puola haluaa ryhtyä toimiin liuskekaasun hyödyntämiseksi ja toivottavasti saisimme aikaiseksi laajaa liuskekaasutuotantoa Keski- ja Pohjois-Puolassa alueella. Haluaisimme ottaa käyttöön 13-15 uutta kohdetta tällä alueella. Liuskekaasu yhdessä nesteytetyn maakaasun kanssa voitolla vaikuttaa EUn eh, markkinoihin ja tämä voi myöskin hyödyttää tätä indeksointijärjestelmää Välttämällä Kaasu on ollut öljyn ikään kuin alakynnessä oleva kumppani ja tämä on vaikuttanut markkinoihin ja monet tekijät ovat vaikuttaneet sähkön hintaan. Öljyn hinnat määritellään lähinnä poliittisten ja geopoliittisten kriteereiden perusteella ja on ollut ikävää, että tämä indeksointi kaasu- ja öljyhinnoissa on ollut käytössä. Ja toivomme, että liuskekaasu voisi johtaa meitä myöskin nolla päästöjen polulle. Ja siksi me tarvitsemmekin erilaisia toimenpiteitä sääntelyn tasolla, mutta myöskin tiedotuksen ja koulutuksen tasolla. Ensinnäkin yksi asia, joka pitää tehdä selväksi, me emme voi jättää huomioimatta kilpailijoita, me emme voi olla sokeita sille, että mitä muut kumppanit tekevät tällä alalla, erityisesti kun ajattelemme Euroopan velkatilannetta. Meidän pitää seurata tarkkaan, mitä tapahtuu Yhdysvalloissa, Kanadassa ja myöskin Australiassa, Argentiinassa, Meksikossa tai Afrikan eteläosissa tai myöskin Kiinassa. järjestäjät ovat pyytäneet minua lyhentämään esitystäni, koska meillä ei ole tarpeeksi aikaa, mutta hieman jotakin ajatuksen ruokaa tähän lopuksi vielä teille. Olen seurannut teollisuuden alan kokouksia jonkin ajan ja on esitetty paljon asioita kaasun ja kaasun tulevaisuuden osalta. Ehkäpä tämän tulevaisuuden aika on jo nyt un po' ridotto il tempo. E- Kiitoksia. No kyllä tässä nyt aika laajasti ehdittiin esittelemään näitä asioita aikapuolesta huolimatta. Seuraavaksi Marek Jelinek New World Resourcesista. Ja teillekin on 10 minuuttia. Pyydän, että noudatatte tätä puheaikaa. Kiitos. Thank you very much. Uh, it's an honor to be here. Kiitoksia. En ole ilo ja kunnia saada puhua teille tällä tänään tämmöinen käytännön näkökulmasta, hiilikaivosteollisuuden näkökulmasta New World Resourcesissa, joka tuottaa koksihiiltä laajassa mitassa. Eli nämä ovat meidän kommenttimme. Meillä on 17 000 ihmistä töissä kolmessa maassa ja useita miljoonia mm, tonneja hiiltä vuodessa tuotamme. Sieltä seuraava. Tarkastelkaamme nyt sitten, mitä hiili merkitsee noin globaalisti. Hiilihän, hiiltähän on run, runsaasti luonnossa sekä lämmi, koksiin, koksaamiseen että lämmitykseen vain alle 50 prosenttia näistä hiilivaroista on käytettävissä laussa muodossa, niin se on jakautunut, ne varat ovat jakautuneet aika tasaisesti pitkin maapalloa. Sitä ei äh, esiinny pel- pelkästään sellaisissa maissa, joissa myöskin nämä poliittiset paineet ovat korkeimmilla, eli tässä, kuten öljy esimerkiksi. Se on äh, runsain, runsain äh, energialähde, joka tunnetaan tänään. Sitten hiilen äh, tilanne eurooppalaisessa kontekstissa. Neljäs osa eurooppalaisesta energiasta on hiilestä lähtöisin, eli sillä on erittäin tärkeä rooli tänä päivänä vielä. Ja se tietysti muuttuu ajan, ajan mittaan ja sitten varmaankin sitten Äh, jossakin vaiheessa äh, äh, maailma, Eurooppa ja maailma siirtyy täysin uusiutuviin energialähteisiin, mutta aikaisin vielä tärvääntyy. Eli, eli, eli ajatellen tämän tilaisuuden otsikkoa, ei se ei hiilen pidä mikään vihollinen pelkästään olla, vaan se on tällainen mahdollistava elementti tässä energi- energiakirjossa ja varsinkin hyvin kustannustehokas ja yhteiskunnallisesti vastuullinen tapa kun tätä siirtymäkautta uusiutuviin lähte- energialähteisiin läpikäydään. Sen on siis 24. Äh, Euroopan energiasta on, äh, tulee hiilestä ja 80 äh, prosenttia e-, Euroopan tunnetuista energiavaroista ovat hiilenä. Meillä on siis kaikkea tätä, tämä, tätä hiiltä saatavissa, saatavana, mutta silti hiiltä tuodaan mantereelle massiivisia määriä. Eurooppalaisena se pitäisi miettiä, että miksi tätä hiiltä niin paljon sitten unionin tuodaan ja sitä kautta sitten lahjoitetaan tuo työpaikat ihan muualle. Olen aivan vakuuttunut siitä, että Eurooppa, jossa vaiheessa siirtyy täysin äh, tai merkittävästi käyttämään uusiutuvia energialähteitä äh, muutamassa kymmenessä vuodessa, ei muutamassa vuodessa suinkaan. En minä halua tässä panna päätä äh, pensaaseen siltä osin, että kieltäisin hiilen ympäristöpoliittiset ulottuvuudet me hiiliteollisuuden, meidän hiiliteollisuudessa ja muualla elinkeinoelämässä. Pitää mm, tässä yltää paljon parempaan, parempaan parempiin saavutukseen. Ja muuta muistelen vaan, miltä oma maani näytti parikymmentä vuotta sitten aika ankealta verrattuna tämän päivän tilanteeseen. Mutta kuten sanottu, hiiltä on runsaasti ja se on kustannustehokas energialähde, jos sitä käytetään hyvin ja oikealla tavalla. Näin päättäjien ja lainsäätäjien tulisi tietysti painostaa alaa asianmukaisella tavalla niin, että, että ne sitten äh, tätä äh, energialähdettä hyödyntävät järjellisellä äh, asianmukaisella tavalla. Se, että se, se, tämä hiilihän on merkittävä siirtymäkauden väline esimerkiksi tällä hetkellä. Jos vaikka katsoo Saksaa, siellä 5300 megawattia uutta hiilikapasiteettia otetaan käyttöön vielä tämän, vuoden loppuun. Ja, ja samoin myöskin hi, hiili, hiilin tuotantolaitoksia on tilattu vielä runsaammin pitkin Eurooppaa. Ja vaikka Saksa on yksi Äh, uusiutuvien energialähteisen siirtymisen airoita ja pioneerimaita ovat huomanneet, että tämä on hyvin edullinen tapa siirtyä kohti tätä tavoitetta, siis tämä hiilen käyttö. Eli kyllä hiili on vieraanamme monen, monen vuoden ajan ja tulee ää, äh, luomaan äh, työpaikkoja, työpaikkoja paikallisesti, vaurautta paikallisesti. Kysymys on siitä, pidämmekö nämä edut omalla mantereellamme vai annammeko, luovutammeko ne suosiolla kaikille muille. Sitten Euroopan kilpailukyky, se on meille tietenkin tärkeä asia raska, meille raskaassa teollisuudessa erityisesti. Ja e, edullinen, edulliset energiahinnat tai hallittavissa olevat energiahinnat ovat tärkeä elementti tätä kilpailukykyä. Kollega äsken mainitsi Ähm, äh, nämä äh, liuske, liuskekaasun äh, vallankumouksen aiheuttamat vaikutukset Yhdysvalloissa ja Amerikan mantereella yleisemminkin siksi, koska se on edullista, runsain mitoin esiintyvää energianlähdettä täällä Euroopan mantereellakin. Kysymys siitä, miksi sitä ei hyödynnetä, onkin sitten aivan toinen. Ja mm, siirtymä sitten uusiutuvaan energiatulevaisuuteen edellyttää merkittäviä investointeja, mutta kenen taskusta nämä investointirahat sitten tulevat kasvua voitaisiin sitten edesauttaa nimenomaan tällä siirtymäkaudenkin aikana halvan energian kautta. Ja jos saadaan paikallisesti louhituksi vielä kaiken lisäksi, niin sitä parempi. Tämä eh, kilpailukyky, ulottuvuus on eh, yhä relevantempi, jos eh, silmäilee minun kotiseutujeni Keski-Eurooppaa, jossa josta kannattaa, kannattaa sillä kaksi seikkaa, eurooppalaiset kotitaloudet, Keski-Euroopassa siis ja Keski-Euroopan teollisuus no, muutenkin joutuvat tuhlaamaan energiaan suhteellisesti enemmän noin kilpailukykynäkökannalta kuin muu Eurooppa, ja on sitten tietenkin omiaan heikentämään näiden, näiden alueiden elintasoa ja kilpailukykyä. elinkeinoelämä yleisesti ja, ja hiili työllistävät runsaasti ihmisiä, siis nimenomaan tässä energiantuotantosektori. Ja nämä työpaikat ovat erittäin tärkeitä Keski-Euroopan talouselämälle maille, koska siellä nyt ollaan erityisen pahassa lamassa. Ihan esimerkki vähän tällainen faktatieto. Se osa Eurooppaa, missä kaivokset sijaitsevat tuolla Moravia mm, slesian alueella on laajo, laajin yksittäinen, yksittäinen teollisten työpaikkojen alue Euroopassa. 36 prosenttia kaikista työpaikoista sillä seudulla, jossa me siis toimimme, toimimme ovat mm, teollisuuden palveluksessa kaksinkertainen määrä muuhun Eurooppaan verrattuna keskimäärin. Eli meille siis kilpailukyky on aivan olennainen seikka ja meillä on mm, täysi työ ylläpitää tätä kilpailukykyä. Ellei me kykene sitä sitten perustamaan esimerkiksi juuri kilpailukykyisiin energiahintoihin monen muun seikan ohella. Ja sitten vielä loppu, lopuksi, miksi juuri täm, ju, tätä, tämä ala on tänne ja Moravian syöttynyt. Ei, siksi, koska se on ollut siellä jo satoja parista vuotta ja siksi, koska siellä maaperässä on hiiltä. Siksi kaikki tämä toiminta on keskittynyt sinne. Siksi esimerkiksi tämän päivän Slovakia ja Tsekin tasavalta ovat paikallisia johtajia, koska istuvat siellä tämän hiili suonen päällä. Minä juuri tapasin kolme suurinta asiakastamme viime päivinä. Kaikki vakuuttavat kuin yhdestä suusta, että näkevät Keski-Euroopan tulevaisuuden valoisana hiilen ansiosta. Jos ei hiiltä siellä olisi, ei, eipä näkyisi heitäkään, eikä näitä muita alihankintateollisuutta. Eli se on erittäin olennaista äh, kilpailukyvyn ja työllisyyden ylläpitämiseksi Keski-Euroopassa. Ihan äh, äh, omaisesti, vielä sen verran, että kyllä Eurooppa varmaankin siirtyy kohti uusiutuvia energialähteitä yksinomaan, mutta että elämä tässä tällä välin helpottuu ja on halvempaa, jos käytetään hiiltä energialähteenä, kun sitä on lähtenä, koska sitä on runsaimmiton saatavina Euroopan unionin rajojen sisäpuolella. Ja se tuo työpaikkoja Puolan, Tsekin, niin, tasavallan ja muiden maiden kaivosmiehille. Ja ja kuten sanottu, edesauttaa sitten äh, rahoituksen saamista äh, matkallamme kohti uusiutuvien energialähteiden yksinomaista käyttöä jossain kaukana tulevaisuudessa. Sitten vielä tällainen henkilökohtainen huomio. En minä näytä mistään äh, puhtaasta, hi, puhtaasta hiilestä, enkä, enkä, enkä myöskään hi, hiile, hiilen hiilidioksidin Äh, varastoinnista ja näin poispäin, äh, muistakaa ympäristöseikosta ihan tahalla. Äh, toki sillä on ympäristöoluttavuudet, sitä, sitä en kiellä ollenkaan, mutta onhan selvää, että elämää tällä planeetalla on ollut elämää miljoonia vuosia auringon voimin teollinen vallankumous edellytti sitten muita energialähteiden käyttämistä, muiden energialähteiden käyttämistä. Ja haluan vain korostaa, että kun kerran hiiltä tässä on, niin se tekee meidän elämämme helpommaksi ajatellen jatkoa, kun, jos me sitä käytämme. Grazie anche a lei per questa eh, relazione. Kiitoksia tästä alustuksesta. Ja seuraavaksi pyytää sitä kollegat noudattavat kahden minuutin puheaikaa jotta paneelin jäsenille jää vielä vastausaikaa. Ensimmäisenä Prodi, olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Mielestäni ei ole mitään ristiriitaa. Uskon, että kaasu on hyvin monipuolinen energialähde ja se on hyvin tehokas myöskin pienissä määrissä. Eli kaasua voidaan käyttää sähkön tuotannossa myöskin pienissä määrissä. Ja näin voidaan luoda erittäin tehokas energiasektori. No, hiilen tietysti pitää myöskin olla mukana kuvioissa – on tehty virhe, kun hiiltä on katsottu sinänsä, vaan se pitää muuttaa kaasuksi. Tällainen muutos kaasuun on mahdollista ja se on hyvin tehokasta. Ja voimme saada kaasua, jota puolestaan voidaan esimerkiksi käyttää polttoaineena – Ja esimerkiksi kiinteissä polttoaineissa on mahdollisuus käyttää niitä sähköksi. Ja tällä tavalla voidaan välttää korkeita lämpötiloja. Ja tämä vaikuttaa sitten tämän kaasuntumiskykyyn. Eli tässä ei ole mitään ristiriitaa. Ja tietysti edelleen on ongelma hiilen osalta, mutta hiilen ohella pitäisi tarkastella erityisesti biomassaa ja esimerkiksi metsän ja maatalouden jätteitä. Ja esimerkiksi Italiassa helposti voitaisiin tuottaa ainakin kolmannes tarvittavasta kaasusta tällä hetkellä. Mutta meidän pitää saada enemmän tehoa, joten me voisimme kattaa biomassalla suuremman osan kaasutarpeesta. Eli hiiltä ei pitäisi polttaa, vaan se pitäisi muuttaa kaasuksi. Ei pitäisi käyttää ilmaa, vaan höyryä, kuumaa höyryä, jotta ei tulisi sitten typpeä, joka aiheuttaa ongelmia hiilen puhdistamis- kaasun puhdistamisessa. Eli meidän täytyy uudelleen miettiä tätä arkkitehtuuria, koska en usko, että tilannetta voidaan tarkastella vain näiltä kahdelta, näkö, kahdesta näkökulmasta. Kiitoksia sitten Hefner. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Eurooppalaisessa energia- politiikassa puhutaan kolmesta tavoitteesta. Me haluamme, että politiikka on kestävää, me haluamme energiaturvallisuutta ja me haluamme myös kohtuuhintaista energiaa, joka sitten tukee kilpailukykyä. No kuitenkin me käyttäydymme siten, että ainoa asia, jolla olisi merkitystä, olisi kestävyys. Ja nyt lainausmerkeissä tämä asia. Ja sitten jätämme huomioimatta kilpailukyvyn tai kohtuuhintaisuuden ja myöskin turvallisuuden. Ja asetamme kaiken eh, tai asetamme uusiutuvat energialähteet etusijalle ja kuitenkaan tuloksia ei saada. Katsotaan vaikkapa Saksaa, jossa käytetään paljon enemmän rahaa uusiutuvien energialähteisiin ja sitten kuitenkin ydinvoimaa rakennet, eh, ja päästä lisätyt. Euroopan pitää kilpailla maailmassa muita talousalueita vastaan. Amerikassa on liuskekaasu, kuten sanottu, ja siellä on uusi ikään kuin renessarsin aika tämän suhteen. Ja Intiassa, Kiinassa, muualla käytetään hiiltä, siellä on edullista energiaa, ja ne ovat hyvin kilpailukykyisiä alueita. Me itse asiassa olemme päättäneet ottaa tämän kaikista kalleimman energialähteen käyttöön ja sitten pohdimme, miksi me ole kilpailukykyisiä. Me pakotamme teollisuuden aloja ulos Euroopassa muille alueille, jossa on alhaisemmat ympäristönormit. Me viemme teollisuutta, työpaikkoja pois ja me myöskin viemme päästöjä pois, koska Euroopassa voimme onnitella itseämme siitä, että päästöt Euroopassa ovat melko hyvin kontrollissa, mutta tosiasia on se, että päästöt, joista eurooppalaiset kansalaiset ovat vastuussa, jos otetaan huomioon myöskin päästöt liittyen muiden kuluttajatuotteiden ja muiden vienteisiin, ne nämä päästöt lisääntyvät massiivisesti. Eurooppa on vastuussa 12 prosentista, 12 prosentista päästöistä Euroopassa, mutta sitten luku on paljon suurempi kuin näitä, mitä me kulutamme. Ja tämä massiivinen panostus tukkeihin, jota myönnetään uusiutuville energialähteille, ei sitä ei voida enää jatkaa. Meidän pitää tämä asia ottaa huomioon. Uusiutuvat energialähteet eivät ole kestäviä taloudellisesti. Ja kun puhutaan tästä ilmastonmuutosteorista, se ei myöskään ole enää kestävä. La parola Kelly. Kiitos Kelly. Eh, thank you very much and thanks to... Eh, kiitoksia kovasti eh, puhujille sanomanne mm, kuulosti järkevältä. Tietysti että otsikko on vähän harhaanjohtava, mutta se seikka, että energia energiaa käytetään joko kaasuna tai hiilenä, se sivuaa noin yhteiskunnallisia ongelmia laajemminkin, koska siinä ympäristöpoliittisesti kaasu ja hiili ovat tavallaan vihollisia. Se on tietysti järjetöntä sinänsä, koska ne tuotteet, joita käytetään kaasun ja hiilen ansiosta, ovat sähköä esimerkiksi, niin, niin ei se mikään meidän vihollisemme ole. Tai vaikka autot sinänsä. Minusta on vähän ristiriitaista yhtäältä äh, tässä kriisin äh, syöväreissä, josta kun pyritään ulos, saadaan äh, luomaan työpaikkoja, parantamaan kilpailukykyämme. Mutta sitten kuitenkaan jättää käyttämättä ensikäden resursseja ja vaan päinvastoin käytämme valtavia summia tuo, Me käytimme yli 300 miljardia euroa näiden fossiilisten polttoaineiden tuontiin. 53 prosenttia energiatuotannon tuotannosta tai energialähteistä oli tuontitavaraa. Kuten äsken kuultiin, että omia, oman elinkeinoelämämme taivaan vain mut, mutkistuu. Ja jos ajetaan nämä, nämä, nämä eri lisenssimenettelyt ovat hyvin työläitä. Jos ajatellaan raskasta teollisuutta erikseen, ovat näköjään, siis muut teollisuuden alat ovat helpommassa asemassa kuin raskas teollisuus. Siinä sitten mielletään heti nämä vihollisuussuhteet näiden energialähteiden mukaan. Kunhan tämä tuodaan sitten muualta, emmekä sitten vahingoita sitä kautta Euroopan ympäristöä. Mutta en tiedä sitten, millä tavalla sitten tämän tuotannon siirtäminen Eurooppaan sitten sen enempää ympäristöä vahingoittaisi. Ainakin mahdollistaisi raskaan teollisuuden samanarvoiset kilpailusotelmat. Kollega Herzog. Kiitos sitten Herzog. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ensin kommentti tämän valiokunnan kokoonpanosta, koska ikävä kyllä – kollegat, jotka ovat tukeneet paljon uusiutuvia energialähteitä, eivät nyt ole paikalla. Mutta monet jäsenistämme, jotka nyt ovat paikalla, eivät halua keskustella uusiutuvista energialähteistä, ja tämä nyt on varmaan väärälähestymistapa. Hyvin pitkään olimme keskenämme, ja uusiutuvat energialähteet ovat edelleen täällä, ydinvoiman edelleen täällä, hiili ja kaasu ovat edelleen täällä, joten meidän on oltava yhtenäisiä ja kuunneltava toisiamme. Ikävä kyllä jouduin tekemään tämän pienen kommentin, mutta se oli pakko tehdä. Yksi kysymys paneelin edustajille. Mitkä ovat kolme asiaa, joita Euroopan parlamentin ja Euroopan toimielinten pitäisi tehdä teollisuuden eteen? Eli pitäisikö teidän vain antaa tehdä kaikki vapaasti, vai pitäisikö meidän tehdä jotain lainsäädännön suhteen lähitulevaisuudessa, vai jos teillä on kolme toivetta meiltä niin mitä te toivoisitte? Grazie. Eh, la parola a madame. Kiitoksia sitten Hibner. Dziękuję bardzo. Eh, z przedstawionych informacji... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen seurannut mietintöjämme energia-asioissa – ja olen kerännyt tietoa myös omista lähteistäni ja minulla on seuraavia päätelmiä. Kaasu, se vara, ne varat kestää noin 30-50 vuotta ja hiilivarat yli 100 vuotta ja liuskekaasu 20 vuotta. Nämä ovat luvut. Tällä hetkellä me eh, tarvitsemme uutta tekniikkaa, jotta voimme varastoida energiaa huippu kausia varten. Uusiutuvista energialähteistä tuista ei ole vielä puututtu, mutta me tarvitsemme myös inno- innovatiivisia ratkaisuja hiilen ja liuskekaasun varalle. En todellakaan ymmärrä sitä, että miksi kyseessä on kilpailu. Miksi pitää tukea uusiutuvia energialähteitä ja sitten jotkut muut tukevat kaasua tai hiiltä. Kyseessä on koko Euroopan energiapaletti. Meidän pitää hyödyntää sitä parhaalla mahdollisella tavalla ja myöskin tukea innovaatioita. Ei ole hyväksyttävää, että tällä hetkellä tuetaan ainoastaan uusiutuvia energialähteitä, esimerkiksi aurinkovoimaa tai tuulivoimaa. Tällä ei ole mitään tekemistä kilpailukyvyn kanssa. Tämä vain häiritsee kilpailua ja meillä pitää olla yhteinen, yhdenvertaiset toimintamahdollisuudet. Sitten minulla on kysymys puhujalle, joka puhui hiilestä. Mikä on tilanne innovatiivisessa hiilen käytössä? Eli minkälaista tutkimusta on olemassa esimerkiksi varastoinnista tai muista tekniikoista? Tehdäänkö näiden hyödyksi mitään, jotta hiiltä voitaisiin käyttää tehokkaammin? Kiitos lopuksi vielä Griship ja sitten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 hyvin eh, tiukasti vetää rajat eri energialähteiden välille, vaikka oikeastaan meidän pitäisi pyrkiä yhdistelemään eri lähteitä asianmukaisella tavalla. Ja sitten näin voisimme eh, edetä paljon paremmin tällä tiellä. Hiilen ja kaasun välillä ei ole mitään vastakkainasettelua. Mitä kaasuun tulee, Tiedämme hyvin, että jotkut ryhmät, ryhmittymät par, parlamentti mukaan lukien ovat taipuvaisia boikotoimaan tällaisia epätavallisia, ei-perinteisiä kaasulähteitä, vaikka esimerkiksi liuskekaasun koostumus on lähestulkoon sama kuin maakaasun esimerkiksi. Taikka sitten noissa hiili len, hiilipatjojen välissä sijaitsevassa kaasussa. Puolassa tehdyt selvitykset Yläslesiassa ovat osoittaneet, että myöskin tämä kaasu voisi toimia oikein hyvin energian lähteenä, ja tämänkin valiokunnan jäsenet pääsevät käymään näillä tuotantolaitoksilla. Eli tarvitsemme siis tällaista laajempaa lähestymistapaa. on totta, että eh, lyhyessä ajassa teollisen Euroopan perinteitä on huono lähteä muuttamaan. Mm, perinteet juontavat 200 vuoden takaa ja ovat syvälle juurtuneita eh, historiamme. Läntisen Euroopan tilanne on erilainen kuin esimerkiksi Puolan tilanne. Me olemme kuitenkin eh, kyenneet täyttämään Kioton päästörajoitukset. Tämä on hyvä aina muistaa, kun ruvetaan pohtimaan muutoksia energialähteiden kirjoomme, valikoimaamme. Eli siis tämä vastustaminen, vastustus, joka kohdistuu milloin mihinkin ää, ää, energialähteeseen, ei suinkaan suunnittelua tulevaisuuden hahmottamista helpota ollenkaan. Meidän on kyettävä joustoihin ja useinkin pystymme nuuttamaan, kääntämään katsettamme ja painotuksen nopeasti biopolttoaineista sitten uusiutuviin lähteisiin näin poispäin. Mitään ennustettavuutta ei ole, eikä mitään johdonmukaisuutta. Se on todella haitallista yritysmaailman kannalta. Eli kannustimetkaan eivät ole ennakoitavissa mitenkään. Eli tämä on, on hyvin sekava tilanne. Niin, johtuen äh, tuuli, äh, tuulivoiman käytöstä joissakin maissa syntyy sitten äh, sähkön siirtoongelmia ja tuotanto on hyvinkin sattumanvaraista. Joskus on ylituotantoa, joskus on mutetta. Eli näin joudutaan käyttämään ylimääräistä infrastruktuuria. Ja puheenjohtaja pyytää lopettelemaan kolme muuta seikkaa Sitten äh, äh, eh, siis tämän hiilen, äh, hiilidioksidin varastoinnin toteutettavuus ja uusiutuvien energialähteiden hinta, hinnanmuodostus ensinnäkin. Miten siitä olette mieltä? No nyt on aika vähän enää vastauksille aikaa, joten pyydän, että korkeintaan neljä 4-5 minuuttia puhutte. Haluatteko te aloittaa? Olkaa hyvä. I'm not speaking for the industry that is. En nyt puhu teollisuuden puolesta, vaan edustan komissiota. Eli ehkä olisi ollut hyvä puhua lopuksi, mutta voin minä aloittaakin. Ensinnäkin korostan sitä, mitä monet ovat jo todenneet. Eli ei tarvita kilpailun lähestymistapaa, vaan, tapaa, vaan kokonaisvaltainen lähestymistapa. Ja kaikki nämä mahdollisuudet ja mahdolliset energialähteet pitää yhdistää. Mutta myöskin pitää olla oikeudenmukaisia kutakin niistä kohtaan. Kun Helmer ja Hibner nyt sanovat, että hyvin paljon annetaan tukia uusiutuville energialähteille, niin täytyykö muistuttaa, kuinka pitkään hiiltä tuettiin. Ja täytyykö muistuttaa, kuinka paljon maksaa Euroopan veronmaksajille, jos me poistamme käytöstä ydinvoimaloita. Onko kaikki tämä unohtunut? Se ei ole reilua. Meidän täytyy kohdella näitä energioita samalla tavalla, eikä vain poimia rusinoita pullasta. Jos todella haluamme kokonaisvaltaisen lähestymistavan ja energiamiksin Eurooppaan, niin meidän täytyy katsoa alueellisia mahdollisuuksia, jotka sitten yhdistetään Euroopan laajuiseksi energiamarkkinoiksi, joilla on hyvin monimuotoista energiatuotantoa. Mielestäni tähän meidän tulisi pyrkiä. Ja sitten nämä tuet ovat yksi asia, mutta toinen kysymys liittyy siihen, että standardien pitäisi olla samat. Ei saa unohtaa, että on puhuttu kestävyydestä. No ehkä uusiutuvissa energialähteissä se on parempi. Mutta toisaalta ei voida sanoa, että koska niiden osalta se on lähes automaattista, niin hiili ja kaasu, niiden osalta se ei ole niin tärkeää. Eli meidän täytyy varmistaa, että näidenkin energialähteiden täytyy vastata standardeamme, ympäristöstandardeja, joita tällä hetkellä on olemassa hyvistä syistä. Ja sitten Helmer, en nyt näe, miten voitte sanoa, että uusiutuvat energialähteet eivät ole taloudellisesti kannattavia. Ne ovat jo kehittyneet hyvin paljon ja uskon, että niille on tulevaisuutta myöskin taloudellisesti kestävällä tavalla. Ja tukien osalta komissiossa ollaan laatimassa tiedonantoa, jossa analysoidaan kaikki tämänhetkiset tukijärjestelmät uusiutuvien energialähteiden osalta. Ja me arvioimme, millä tavalla nämä tuet vaikuttavat sisämarkkinoihin. Ja sen jälkeen laadimme suosituksia. Mutta täytyy muistaa, että me komissiossa uskomme, että uusiutuvilla energialähteillä on taloudellisesti kannattava tulevaisuus. Sitten Prodille vielä. Niin ihan hyvin totesitte, että meidän pitää, ja tämä liittyy siihen, mitä Hivner sanoi, eli meidän pitää miettiä uutta innovatiivista teknologiaa kaikilla aloilla. Te puhuitte nyt erityisesti hiilestä. Ja on totta, että potentiaalia on. Puhuin kaasusta ja uusiutuvista, te puhuitte hiilestä ja uusiutuvista energialähteistä. No miksei? Eli onko tätä teknologiaa olemassa? En tiedä, mutta ainakin pitäisi olla tilaa tälle tutkimukselle uuden teknologian osalta, joka liittyy kaikkiin näihin yksittäisiin energialähteisiin. Kiitos. Thank you. Uh, Kiitoksia. Niin, ehkäpä ihan aluksi puhun tästä myönteisimmästä kysymyksestä, eli nämä kolme toivetta. Ihan aluksi puhun ainakin oman yhtiöni puolesta. Me haluaisimme tukea tai ainakin hyväksyntää sille, miten voidaan tutkia näitä epätyypillisiä kaasuvaroja. Sitten toiseksi meillä pitää olla vakaa tukijärjestelmä päästökauppajärjestelmän yhteydessä. Nämä järjestelmät, niistä pitää tehdä luotettavampia ja ennustavissa, ennustettavissa olevampia ja niiden pitää vastata markkinoiden toimijoiden tarpeisiin, koska nämä toimijat tekevät laajoja investointeja ja investoivat hyvin suuria summia ja tätä on vaikea tehdä, jos ei ole ennustettavissa olevaa sääntelyympäristöä. Sitten kolmas asia. Tästä varmasti saan paljon kritiikkiä kollegoiltani, mutta ehkäpä olisi hyvä, että energian varastoimista tutkittaisiin paremmin. Energian varastointi voi olla erittäin ratkaiseva asia tulevaisuuden kannalta ja myöskin kun ajatellaan menestyksekästä siirtymistä vähähiiliseen talouteen ja sellaiseen talouteen, jossa, joka olisi ympäristöystävällisempi. Sitten vielä tästä teknologiasta, tekniikasta. Se on hyvin kiinnostava ja yhtiössä me tätä seuraamme hyvin tarkasti, mutta on joitakin ongelmia, kun ajatellaan hiilin ja muiden aineiden osuutta, se meidän pitää käyttää erityistekniikkaa, joka sitten tuottaa hiilidioksidipäästöjä enemmän, joten jos haluaisimme luoda tai tuottaa hiilestä erityisiä, e, erityistä vaikka energia tästä tulee lisää päästöjä. Eli tämä ikään kuin kaasutustekniikka voi olla sellainen, mitä voidaan käyttää, mutta ei energian tuotantoon, vaan kemian teollisuuden alalla enemmänkin. Ah, mm, eh. Kiitoksia sitten vielä Jelinek lopuksi, olkaa hyvä. Thank you. I'll, I'll just, I'll just quickly address the... Kiitoksia. Ja ihan lyhyesti vielä uuseen teknologiaan liittyvät kysymykset, vastaukset niiden. Eli on, tässä on koko joukko erilaista, erilaisia kehityssuuntauksia, mutta ne ovat uskoakseni vielä vuosia, vuosien päässä tästä toteutumisesta. Minä en ole mikään insinööri, vaan enemmänkin rahoituspuolen ihminen. Ymmärtääkseni nämä hankkeet eivät tänä päivänä ole vielä kilpailukykyisiä, mutta me sitten hiili, hiilen tuotteena voimme kehittää, kehittää näitä prosesseja tässä osana liiketoimintaamme, vaikka eivät kovin kilpailukykyisiä olekaan. Minun, näin tässä nämä kolme toivetta, kaksi vain luota täyttämän. Ensinnäkään ei pidä välttämättä päättää sopia ehdottomasti jostakin jonkin lähteen valinnasta, vaan, voi, vaan siitä, miten suhteellisesti voimme käyttää kaikkia yhdessä, jotta pääsemme sitten turvallisesti ja kustannustehokkaasti kohti uusiutuvien energialähteiden tulevaisuutta. Ja kuten tässä on todettu, tarvitsemme vakautta ja ennustettavuutta, vähän pitkän tähtäimen asennetta, ja te voitte siinä olla mukana auttamassa meitä. Mennä, palatakseni tähän suhteellisuuteen vielä ja, ajata, ja sit miettiä sitä, että miten huimat energiakustannukset tätä, tällä haavaa ovat, kuten aloituksessanakin totesin. Ymmärränkin, että tässä ei ole kyse nyt Euroopassa kasvukeskustelusta, mutta Euroopalla on kuitenkin kovat ajat edessään jossa äh, esimerkiksi ajatellaan äh, tällaisia perusteollisuuden äh, tulevaisuutta, terästeollisuus, hiilä, äh, kaivosteollisuus näin poispäin. Siellä äh, niiden äh, tulevaisuus vaikuttaa äh, synkältä, äh, äh, ellemme äh, huolehdi siitä, että energiakustannukset jäävät kohtuulliseksi. Tänä vuonna yksin meidän sähkön yksikkökustannukset äh, nousevat vain yhdellä, nousevat peräti 11 prosentilla, kun sitä vastoin äh, tuottoprosentit ovat laskussa. Eli mm, tämä kuvastaa, miten vakavasta ongelmasta on kysymys. Ja äh, te, teidän vallassanne on sitten auttaa eurooppalaista teollisuutta, elinkeinoelämää selviämään. No anteeksi, tässä taas vaihdettiin paikkaan. Kiitoksia näistä puheenvuoroista. Ja sitten vaihdamme paneelin jäsenet täältä. Eli Seuraavaksi vuorossa on Markus Trilling, Frauke Thies, jotka tulevat tänne puheenjohtajapöydän taakse. pour 10 minutes. Oui, commence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 Markus Trilling saa 10 minuutin puheenvuoron ja hän edustaa Euroopan Bankwatch-järjestöä. Kiitoksia puheenjohtaja. Huomenta. Kiitoksia edellisille puhujille. He kertoivat hiilen ja kaasun roolista, kun ollaan siirtymässä kohti vähähiilistä tulevaisuutta. Tässä tuli selväksi se, että pitkällä aikavälillä – investoinnit ja energiakehityksen on siirryttävä pois fossiilisista polttoaineista. Ja nyt puhuisin näistä taloudellisista näkökohdista, kun ollaan siirtymässä pois hiilistä, kun vähennetään fossiilisten polttoaineiden riippuvuutta Euroopassa. Ja sitten vähän kerrotaan, mikä on julkisen rahoituksen ja julkisten pankkien rooli. Sitten lyhyesti katsomme vuoden 2050 poliittisia puitteita. Ja sitten katsomme energiainfrastruktuuriinvestointeja ja sitten investointipankin ja jälleenrakennuspankin energiapolitiikkaa. Ja voidaan nähdä, että tällä hetkellä politiikka luo vääristymiä markkinoille ja meidän pitää lopettaa tuen antaminen fossiilisille polttoaineille. Eli CEE e Bank Watch on järjestö, joka toimii 11 EU-maassa ja muissa maissa. Me teemme yhteistyötä kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa ja tarkkailemme myöskin EU-toimielinten antamia tukia. Kelly ihan oikein otti esille sen, että Eurooppa myy osuuksiaan fossiilisten polttoaineiden teollisuudesta. Noin 388 miljardia maksettiin fossiilisten polttoaineiden tuonnista EU-hun 2011, ja tämä on taloudellisesti merkittävä seikka. Jos nyt katsotaan tätä siirtymää, josta puhuttiin. EU on hyväksynyt vähähiilisen strategian ja vuoteen 2050 mennessä Niin siis tärkein kohta tässä strategiassa on tietysti se, että rajoitetaan ilmastonmuutosta mahdollisimman pitkälti. Ja yksi osa tätä strategiaa on se, että energia-alan täytyy lähes kokonaan luopua hiilen käytöstä vuoteen 2050 mennessä. Tämä on suuri haaste, kuten puheenvuoroista on käynyt ilmi. Ja tämä on nyt hetki, jolloin energiainfrastruktuureita on rakennettava. Ja nyt puhutaan infrastruktuureista, jotka ovat olemassa tulevat vuosikymmenet. Eli investointipäätökset, joita tällä hetkellä tehdään, muokkaavat sitten energiatilannetta vuosisadan loppuun asti. Sitten kun puhutaan hiilidioksidipäästöistä, niin tällä hetkellä 80 prosenttia kaikista päästöistä vuoteen 2035 mennessä on jo sidottu tämänhetkisiin infrastruktuureihin. Eli jos me kehitämme vielä hiilienergiaa vuoteen 2017 jälkeen, ainoastaan nolla hiilisiä infrastruktuureita voidaan rakentaa sen jälkeen. No missä nyt sitten mennään talouden hiilen poiston osalta? Kansainvälinen energiavirasto viime viikolla teki pessimistisen johtopäätöksen, eli edistystä ei ole tapahtunut energian puhdistamisen osalta maailmassa. Eli yksi yksikkö energiaa on yhtä likainen nyt kuin 20 vuotta sitten, ja virasto ehdottaa, että vauhditetaan toimia, kun siirrytään pois fossiilisesta polttoaineesta. Ja erityisesti pitää luopua fossiilisen polttoaineiden tuista. On puhuttu kustannustehokkuudesta ja kuinka edullisia tietyt kiinteät polttoaineet ovat. Tällä hetkellä hiilen hinta ei heijastele todellisuutta. On huomattavia terveydenhuoltokustannuksia, jotka liittyvät fossiilisten polttoaineiden polttamiseen. Yhdessä raportissa sanotaan, että se maksaa 43 miljardia vuodessa – 8 miljardia menee terveydenhuoltokustannuksiin, jotka johtuvat esimerkiksi Puolan hiilivoimaloista. No, fakta kuitenkin on, että fossiilisten polttoaineiden polttamiseen liittyy paljon kustannuksia, joita ei oteta tällä hetkellä huomioon. No sitten asia, josta puhuttiin liittyen tukiin. Tällä hetkellä selkeästi sanotaan, että fossiilisten polttoaineiden tukien poistaminen käytöstä vähitellen on järkevää. Siitä on taloudellisesti etua, kun ajatellaan energian kysyntää, päästölupia – Ja myöskin Euroopan parlamentti on vedonnut siihen, että luovuttaisiin fossiilisten polttoaineiden käytöstä vuonna 2012 ja sitten 2007 parlamentti vetosi siihen, että rahoituslaitokset ja julkiset investointipankit eivät enää tukisi fossiilisten polttoaineiden hankkeita. Äskettäinen tutkimus, joka julkistettiin hiljattain. Kyseessä on kansainvälinen valuuttarahasto, ja yleensähän se nyt ei ollut kovin lähinnä kumppani omalle järjestölle, niin ja olemme puhuneet energiamarkkinoista, markkinavääristymistä, siitä kuinka paljon hinnat heijastelevat todellisia kustannuksia. Valuuttarahasto oli selkeä tämän huhtikuun tutkimus ja sanottu, että tuet fossiilisille polttoaineille ovat seuraamuksiltaan vakavia. Ne vähentävät julkisia menoja, ne vähentävät yksityisiä investointeja, ne johtavat ylettömään energiakulutukseen. Energiatehokkuusnäkökulmat jäävät huomiotta ja tämä johtaa myöskin luonnonvarojen hupenemiseen. Me katsomme, että meidän täytyy tosiaan vakavasti miettiä tukien lopettamista fossiilisille polttoaineille, erityisesti kun ajatellaan Euroopan investointipankkeja. Ja pankkihan on lainannut 80 miljardia vuodessa. Ja sitten on Euroopan jälleenrakentamis- ja kehityspankki. Se on hiukan pienempi ja sieltä on lainattu 9 miljardia, mutta erityisesti Keski- Itä-Euroopan maissa ja naapurimaissa kummallakin pankilla on merkittävä rooli, kun siellä luodaan talouksia ja energiainfrastruktuureita. Euroopan investointipankki viimeisen viiden vuoden aikana käytti 62 miljardia euroa energia-alalle. 34 prosenttia meni fossiilisten polttoaineiden hankkeiden edustamiseen, edistämiseen ja kaksi miljardia ainoastaan meni hiilelle. Tässä on siis kokonaislainausmäärät. Jos katsotaan sitten tiettyjä alueita, voidaan nähdä, että uusissa jäsenvaltioissa, Keski- ja Itä-Euroopassa, fossiilisten polttoaineiden hankkeiden lukumäärä on huomattavasti korkeampi kuin niin sanotuissa vanhoissa jäsenvaltioissa. Ja tämä koskee myöskin tilannetta, kun katsotaan Euroopan ulkopuolelle. Eli on fossiilisia, fossiilisten polttoaineiden hankkeita, jotka saavat paljon enemmän julkista tukea kuin muut energialähteet. Kumpikin pankki tarkastelee energiapolitiikkaansa viiden vuoden välein. Investointipankki tekee tämän tänä vuonna. Ja tänä kesänä sieltä ehdotetaan uutta energiapolitiikkaa, joka sitten määrittelee seuraavan viiden vuoden lainauspolitiikan. Ja jälleen kun katsotaan pitkällä aikavälillä, kun meidän täytyy uudistaa energiainfrastruktuureita, Eli on selvää, että investointipankki ei enää tue hiiltä. Ja uusiutuvat energialähteet saavat enemmän tukea. Jos katsotaan sitten jälleenrakennus- ja kehityspankkia, tässä on tämä sama kuvio. 48 prosenttia lainoista koski fossiilisen polttoaineiden hankkeita – ja uusiutuvat energialähteet saivat huomattavasti vähemmän ja samoin energiatehokkuuteen myönnettiin vähemmän lainoja. Myöskin jälleenrakennuspankki uudistaa energiapoliittisia periaatteita tänä vuonna ja siellä on sama periaate, eli julkisilla varoilla ei pitäisi tukea hiiltä ja meidän pitäisi vauhdittaa tätä siirtymä ja saada enemmän julkisia varoja uusiutuviin energialähteisiin. Ja oikeastaan voisikin jo päättää sitten tähän. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi raketiis joka on Euroopan aurinkoenergiajärjestön edustaja. Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, and thanks for the invitation to speak in this hearing. Kiitoksia, kiitoksia kutsusta tulla puhumaan tähän uh, kuulemiseen. Minä olen Frauke Tiise ja edustan Euroopan aurinkokennoteollisuutta edustavaa yhdistystä. Ja me edustamme todellakin aurinkokennoteollisuutta eurooppalaisilla markkinoilla. Minulla pyydettiin puhumaan mm, vaikutuksista, kun liikutaan kohti uusiutuvaa taloutta. Ja ensinnäkin puhun siitä, että miksi meidän pitäisi liikkua kohti eh, eh, teollisuutta, joka tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä, ja sitten puhun siitä, minkälaisesta, minkälainen rooli kaasulla ja hiilillä voisi olla tässä liikkumisesta, ja sitten puhun myös meidän yhdistyksemme puolesta näkökulmista. Ihan aluksi, miksi Euroopan pitäisi tutkia mahdollisuuksia käyttää enemmän uusiutuvia energialähteitä? No, talouskysymys on selkeämpi ja selkeämpi polttohinnan nousu, hinna, polttohinnan polttoaineiden hinnat ovat nousseet tasaisesti viimeisten vuosikymmenten aikana ja olemme kuulleet hyvin paljon, edustaja Keli tästä puhuikin, että viennit ovat valtavalla tasolla, eli yli on jopa 388 miljardia vuonna 2011 tämä luku. Ja jos tutkitaan näitä mahdollisuuksia IEAn ennustusten mukaan Eurooppaan lasku, polttoainelasku tulee jopa nousemaan entisestään. Eli mitä tahansa teemmekin, jos me pysymme nykyisellä tasolla, niin meidän kustannuksemme tulevat nousemaan jos siis käytetään näitä perinteisiä energiantuotantomuotoja samalla tavalla. Jos sitten katsotaan uusiutuvia energialähteitä, niin kilpailukyky nousee tällä alalla. Olemme nähneet huomattavia hinnan alennuksia ja alalla opitaan edelleen hyvin paljon. 22 prosenttia hinnat ovat tulleet alaspäin 40 prosentilla viime vuosina. Tämä on melkoinen askel eteenpäin. Myöskin tuuli ja esimerkiksi aurinkovoima ovat sellaisia energialähteitä, joita voidaan tuottaa puhtaammin. Myöskin voidaan puuttua kauppavajeeseen ja ne luovat myöskin paikallista arvoa, lisäarvoa paremmin. No sitten tässä on tällaiset hämähäkkiverkot, ikään kuin nämä kaaviot, ja nämä edustavat kahta eri näkökulmaa kilpailukykyyn. Tässä vasemmalla puolella eh, puhutaan tai kuvataan dynaamista verkkopariteettia, ja mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan, se on se hetki, kun ö, eh, taloudella on ikään kuin sellainen tilanne, että sillä on kannattavaa tuottaa järjestää oma aurinkokennojärjestelmä ja ne säästöt, joita saadaan äh, kulutuksesta ovat niin merkittävät, että todellakin kannattaa panostaa ja investoida tällaiseen aurinkokennojärjestelmään. Tämä tilanne voidaan saavuttaa helposti Italiassa vuoteen 2014 mennessä ja myöskin Ranskassa kuluttajahinnat ovat alempia, joten 2014-2018 vuosien välillä voitaisiin saavuttaa tämä tilanne. Sitten oikealla puolella kaaviossa näkyy tuotannon kustannusten eh, vertailu. Sitä eh, verrataan, tai siis verrataan aurinkokennotuotantoa tuotantoa muun tyyppisen energiantuotantoon. Ja tässä jälleen Italian tilanne, kilpailukyky tällä alueella voitaisiin saada tälle tasolle. 2014 vuoteen mennessä Ranskassa 2015-2018 vuosien välillä tämä siirtyisi tai siis muuttuisi kannattaviksi. Tämä ei tarkoita sitä, että uusiutuvat energialähteet kehittyvät itsestään, vaan paljon liittyy sääntelykehyksestä ja siitä, että kuinka hinnat kehittyvät, hinta, hinta ja, hinnat ja muut tekijät kehittyvät markkinoilla. Mutta uusiutuvien energialähteiden kustannukset eivät enää ole sillä tasolla, mitä ihmiset usein ajattelevat, vaan hinnat ovat hyvin lähellä myöskin sähkön hintoja, josta tällä hetkellä markkinoilla, jotka ovat voimassa tällä hetkellä markkinoilla joka tapauksessa. Sitten Kyseessä ei ole tietysti ainoastaan talousedut, vaan myöskin ympäristöedut. Ja uusiutuvat energialähteet ovat erittäin hyviä tällä hetkellä. Tässä on puhuttu jo hiilijalanjäljestä ja tässä myös näkyy tämä kaavio, jossa verrataan päästöjä kilowattitunnin perusteella. Tässä vasemmalla näkyy hiili, sitten öljy, kaasu ja sitten oikealla puolella näkyy uusiutuvien energialähteiden eh, päästömäärät, jotka ovat huomattavasti alhaisemmat. Kyseessä ei ole ainoastaan hiilidioksidipäästöt, vaan myös muut päästöt. Näistä on puhuttu aikaisemmin. Uusiutuvilla energialähteillä on pystytty vähentämään esimerkiksi häkäpäästöjä, typpioksiduuliepäästöjä, rikkidioksidipäästöjä, metaania, otsonia ja niin edelleen. Ja monet teknologiat myöskin käyttävät vähemmän vettä ja jätteitä syntyy vähemmän. Uusiutuvat energialähteet ovat alhaisen riskin teknologioita tai käyttävät alhaisen riskin teknologioita. Euroopan komissio on myös tunnustanut, että jotta Euroopalla olisi kestävä energia, lähteet, ei ainoastaan ympäristön kannalta, mutta myös talouden kannalta kestävämpi. Meidän pitää siirtyä kohti uusiutuvia energiajärjestelmiä. Ja tiekartta vuodelle 2050 komissio totesi, että ainakin 50 prosenttia tarvitaan, siis uusiutuvien energialähteiden osuus pitää olla 50 prosenttia 2050 vuoteen mennessä. Ja komissio on myös todennut, että uusiutuvien energiajärjestelmien kustannukset eivät ole yhtään sen korkeampia kuin nykyjärjestelmissä. Ja kyseessä on ainoastaan vuosi 2050, mutta myöskin vuodet, jotka johtavat vuoteen 2050. Ja tähän täytyy todeta, että kaikissa skenaarioissa kustannukset tulevat nousemaan, mutta uusiutuvien energialähteiden osalta ne eivät nouse yhtään sen enempää kuin muidenkaan energialähteiden osalta. No, jos siirrymme kohti uusiutuvia energiajärjestelmiä, niin minkälainen rooli hiilillä ja kaasulla on näissä järjestelmässä? Ensinnäkin, miltä tämä järjestelmä näyttäisi? On selvä, että meillä on hajautetumpi järjestelmä energia-alalla ja siihen liittyy erilaisia uusiutuvia energialähteitä, aurinkovoima, tuulivoima. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä pitää olla enemmän joustavuutta energia-alalla joustavuus ei ole mitään uutta. Aina olemme nähneet erilaista liikkuvuutta kulutus on pitänyt reagoida erilaisiin muuttuviin tekijöihin ja nyt pitää vielä lisätä joustavuutta, koska uusiutuvia energialähteitä on eri, erityyppisiä. On erilaisia järjestelmiä lisätä tätä joustavuutta. Meillä voi olla tällainen energiahallintojärjestelmä, varastointijärjestelmiä, joustavia järjestelmiä ja fossiilin polttoaineet niissä pitää myöskin ottaa huomioon erilaiset joustavuusjärjestelmät ja todella tätä joustavuutta tarvitaan, kun on, käytetään näitä erityyppisiä energialähteitä, uusiutuvia ja perinteisiä. No, minkälainen rooli sitten kaasulla ja hiilillä tulee olemaan tässä tulevaisuudessa? Me emme voi siirtyä sataprosenttisesti uusiutuviin huomenna, vaan fossiilisia polttoaineita tai energialähteitä on myös järjestelmässä mukana. Ja niiden pitää todellakin olla joustavia ja niiden pitää ikään kuin täydentää uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Myöskin turvallisuuden osalta on erittäin eh, hyvä ottaa huomioon viime, nämä asiat viime, touko, viime syyskuussa julkaistussa tutkimuksessa sanottiin, että 2020 vuosi on ratkaiseva, koska meillä on kapasiteettia olemassa nykyisessäkin järjestelmässä, koska kysyntä 2020 vuoden jälkeen tarvitaan lisätoimenpiteitä, jolla sitten suhteutetaan näitä muutoksia. Ja tähän voidaan vaikuttaa esimerkiksi varastointijärjestelmällä tai yhteen Tämä ikään kuin minimituotantojärjestelmä, joka on tasainen koko vuoden läpi, joka ei vaikuta, ei tule enää vaikuttamaan suurella tavalla järjestelmään. kuinka sitten tässä järjestelmässä voidaan toimia, mikä, mitä mahdollisuuksia kasvaa ja hiilellä on. On erilaisia mahdollisuuksia teknisesti, taloudellisesti eri tuot, tuot, tuotantotapojen välillä. Yleisesti puhuttuna kaasuvoimat, laitokset ovat joustavampia kuin hiililaitokset. Ja tässä taulukossa näkyykin eri joustavuustekijöitä tarkemmin vielä. Sitten ihan yhteenvetona, fossiiliset energialähteet ovat vielä käytössä tulevaisuudessa, kun siirrytään kohti uusiutuvia energialähteitä ja ne mahdollistavat järjestelmän joustavuuden, kun niitä käytetään oikeassa, oikealla tavalla. Ihan lopuksi haluaisin vielä puhua näistä muutoksista, joita monissa jäsenvaltioissa tapahtuu, ja täällä Brysselissäkin käydään keskustelua ennen tätä kuulemista. Näistä asioista puhuttiin. Usein sanotaan, että näitä mekanismeja tarvitaan takaamaan sen, että investointeja tehdään ja että järjestelmät ovat joustavia. Tähän haluaisin ottaa esille muutaman asian harkittavaksenne. Yksi on se, että monissa osissa e- Eurooppaa kamppaillaan pikemminkin ylikapasiteetin kuin puutteiden kanssa. Ja se, mitä näemme tässä ensimmäisessä osassa, uuden järjestelmän pitäisi perustua pääasiassa uusiutuviin energialähteisiin, mutta kuitenkin keskustelu keskittyy enemmän näihin fossiilisiin energialähteisiin. Meidän pitää tukea tiettyjä uusia teknologioita, mutta tämä, tässä riskinä saattaa olla hajanaiset investoinnit ja tällainen ikään kuin lukkotilanne. Lisäksi meillä on joustavuuspotentiaalia nykyisessä järjestelmässä, sitä ei ole vielä käytetty tarpeeksi hyödyksi. Pitää järjestää kysynnän hallinta ja varastointijärjestelmät tai menetelmät paremmin. No, onko oikeutettua jatkaa näiden tukien myöntämistä. Suositukset, mitä me uskomme, että pitäisi tapahtua tulevaisuudessa. Ensinnäkin Eurooppa pitää korjata päästökauppajärjestelmää tai ottaa käyttöön uusia toimenpiteitä. Esimerkiksi näin on 2030 tavoitteiden osalta. Voisin sanoa, että ne antavat oikean suunnan. Niin, anteeksi, minun pitää nyt lopettaa tähän. Kiitos. Grazie. Kiitoksia näistä alustuksista. Ja ensimmäisen puheenvuoron saa Prodi, olkaa hyvä. Eh, <clears throat> grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Halusin ottaa esille ongelman, joka on tullut esille jo monta kertaa, eli energian varastointi. Mielestäni tämä on tehtävissä, mutta ensin pitää tehdä yksi tärkeämpi asia. Eli pitää olla hyvin korkealaatuinen yhteenliittyvyys Euroopassa jonkinlainen superverkosto eri energiamuotojen välillä. Näin voidaan yhdistää kaikki energialähteet ikään kuin kyse olisi vain yhdestä energialähteestä. Ja ennen kaikkea meidän pitää sitten antaa kompensaatiota näistä muutoksista energian siirto tällä teknologialla jatkuu ja siitä tulee paljon tehokkaampaa ja voimme edelleen käyttää esimerkiksi vesivoimaa sähkön tuotannossa, jotta voidaan kompensoida mahdollista energian puutetta tietyissä osissa Eurooppaa. Ja sitten on toinen mahdollisuus, eli käyttää kaasua, jota voidaan varastoida. Ja objektiivisesti siihen liittyy paljon enemmän joustavuutta, kun ajatellaan vaikka Saksan kokemuksia, kun kyse on ollut lämmön varastoinnista. Ja sillä tavalla voidaan tuottaa energiaa myöskin verkossa, ja tämä lämpö voidaan varastoida. Eli meillä on jo mahdollisuuksia säilyt, varastoida energiaa sähkömuodossa. Eli esimerkiksi vesivoimassa on vähäisemmän tehokkuuden kausia. Eli meidän täytyy miettiä näitä laitoksia, joissa voidaan varastoida energiaa ja lisätä niiden tehokkuutta. Eli lopuksi sanoisin, että meidän on säilytettävä koko järjestelmä. Kun ajatellaan teknologiaa, jota meillä on tai jota ollaan kehittämässä, niin me voimme järkiperäistää huomattavasti energiaa politiikkaamme. Tähän liittyy myöskin aurinkoenergia ja sen tuottavuus muistuttaa hyvin paljon energian kysyntää näiden laitosten osalta. Eli tämäkin tilanne on pidettävä mielessä. Me kaikki tiedämme nämä asiat ja meillä pitää olla rohkeutta investoida, jotta voimme järkiperäistää energiajärjestelmiämme ja tällä tavalla voimme parantaa tehokkuutta ja vähentää kielteisiä vaikutuksia ilmastonmuutokseen. Kiitos. Kiitoksia sitten Grzib. Ja täällä on nyt valtuuskunta paikalla – Kyse on italialaisista, eli voisin sanoa, että voitte kuunnella italiankielistä tulkkausta kanavalla neljä. Ja seuraavaksi edustaja Grzib. Niin, kiitos puheenjohtaja. Arvoisat kollegat, minulla on, on tapana aina tehdä sama ehdotus Eli että hiili pitäisi, eh, eh, pitäisi eh, tuomita, koska se on, se on välttämätöntä meidän elämällämme. Ei sitä saa mitään syntipu, syntipukkia tehdä, vaan meidän pitäisi pikemminkin mieltää se osaksi tätä energiavalikoimaamme. Eikä mä pelkästään puhua mistään vähän hiilisestä, vaan saada ylipäätänsä tämä hiilen käyttö mm, oikeille Mat- Matalahiilinen talous toki. Päästöt uusiutuvien energialähteiden päästöt ovat paljon matalammat kuin hiilinpäästöt. Ja hiilenpäästöt taas vastaavasti ovat sitten matalammat kuin kaasupohjaisten energialähteiden. Mutta muistettakoon, että nykyaikaisin keinoin voidaan myöskin hiilipäästöt saada alemmiksi. Me tarvitsemme tässä yhteisen nimittäjän koko energiapolitiikalle. Myönnättehän toki, että myöskin uusiutuvat energialähteet synnyttävät päästöjä. Aurinkokennojenkin valmistus tuottaa päästöjä. Hiljakkoin oli puhe raaka-aineiden saatavuudesta Euroopan unionissa tai sen sen saatavuus tai saamattomuus ovat tietenkin seikkoja, jotka estävät energiantuotantoa. Minä haluan aina pyrkiä etsimään, etsiä, me haluan etsiä yhteisiä nimittäjiä. Aurinkoenergia tietysti edellyttää auringonpaistetta – Miten me voisimme, voimme näissä olosuhteissa äh, varmistaa äh, tuotantovarmuuden, varmistaa tuotannon ja sen jatkuvan saatavuuden? Esimerkiksi mitä tulee äh, kaasun tuotantoon, itse asiassa juuri näinä aikoina viimeistelemme näiden mikrolaitosten, mikroenergialaitosten sopimuspuitteistoa. Puolassa on tällaisia koelaitoksia, miten aurinkoenergiaa voitaisiin käyttää yhdessä kaasuperusteiseen paikalliseen pientuotantoon. 90 prosentin teholla sitä, se onnistuu. Se on melko huomattava, huomattava lukema. Ja tämä on juuri tämä synergia vaikutus, jota tässä peräänkuulutetaan. Mm, toki äh, päätöksenteon tiellä on vielä kantoja. Äh, Tämmöiset itsekkäät äh, tendenssit valtioiden tasolla, mutta myöskin sitten elinkeinon piirissä mainitaan, on mainittu, että EU e ostaa paljon energiaa. EU e on luonut uutta siirtokapasiteettia sen, se on kaksi, kaksinkertainen verrattuna Venäjältä EUn äh, myydyn äh, energiamäärän. Nyt meillä on 300 miljardia äh, tätä tuontienergiaa, koska riippumattomu- pyrimme riippumattomuuteen, olemme rakentaneet tätä omaa kapasiteettiamme. Uusiutuvat energialähteet tulisi ottaa sellaiseen, sellaisilla alueilla, jos, jossa uhkaa energiapula todellisuudessa kuitenkin suuret monikansalliset yritykset haluavat kaapata nämä markkinat itselleen. Ja tähän tulisi suhtautua kriittisesti, koska uusiutuvien energialähteiden oli määrä ää, ää, sitten elvyttää energiaköyhien alueiden ää, talouselämää, erityisesti maaseudun. Ää, tuolla noilla seuduin ää, energiantuottajat hamoavat äh, äh, tuotantotukea, mutta ovat toistaiseksi vetäneet vesiperän siinä. Äh, jos raha saadaan johonkin hankkeeseen, muunnet taas käännetään kelkkaa ja kannustimet taas osoittautuvat tyhjiksi lupauksiksi, kuten jo äsken mainitsin. Eli meidän pitäisi pikemminkin painottua kompromissiin löytämisen suuntaan. Meidän pitäisi kokeilla uusia mahdollisuuksia energiantuotantoon eri energialähteistä. Puolan öljykaasun tuotannon edustaja totesi puheensa lopuksi, että EU pitäisi tukea tällaista tutkimusta ja energian varastointia ja sepä nimenomaan helpottaisikin sitten siirtymistä uusiutuviin ja muihin energialähteisiin. Kiitos, Tani Herzog. Kiitoksia, puheenjohtaja. Olisin toivonut, että puhuttaisiin nyt vähän näistä suurimmista haasteista, koska minun nähdäkseni ne liittyvät siihen, että ostovoima heikkenee, teolliset kustannukset nousevat, ja kun ajatellaan 2015 energiasuunnitelmaa, niin nähdään, että tarpeet kaksinkertaistuvat. Meillä ei riittävästi ole lainsäädäntövaltaa eikä rahoitusta veroista, kun katsotaan vaikka viime viikon keskustelua. Eli on helppo sanoa, että tarvitaan tukia ja apua, mutta millä tavalla voidaan varmistaa, että meillä on jotain jaettavaa? Eli tämä on kysymykseni. meidän täytyy siirtyä resurssihinnoittelusta vähän teknisempään teollisuuteen. Se ei energian alalla toimi pitkään, mikäli pysytään resurssipohjaisessa järjestelmässä, vaan pitää siirtyä eteenpäin. Mutta miten se onnistuu? Jos se ei onnistunut hyvin aikoina, niin miten se sitten onnistuu nyt? Miten saadaan kansalaiset tähän mukaan ja ymmärtämään asiaa? Eli nämä ovat hyviä alustuksia, mutta otan nyt esiin sen asian, että tätä tarvitaan, mutta kuka sen sitten tarjoaa? Ovatko eurooppalaiset valmiita seuraamaan meitä tälle tielle? Ja jos ei, niin mitä Euroopan parlamentin sitten pitäisi tehdä? Eli yhteisön lainsäädäntö energia-alalla on heikkoa, mutta jos katsotaan varoja, joita teollisuudelta saadaan – niin se menee lähinnä tutkimukseen. Ja Sartori varmaan on samaa mieltä siitä, että tutkimus on yksi suurimpia häviäjiä seuraavalla rahoituskaudella, eli mistä näitä rahoja saadaan. Backloading tuli jo esille, mutta onko vain minun maani sitä mieltä, että palataan monopoleihin, koska innovaatiota ei voi tehdä. Eli miten tämä toteutetaan, jos nämä välineet, joita meillä on aikaisemmin ollut, ovat nyt häviämässä. Kiitoksia. Ja sitten Marcikiewicz. <clears throat> Dziękuję pani przewodnicząca. E, trochę się dostało takim... E, Kiitoksia puheenjohtaja. Tästähän on tullut puolalainen keskustelu. Kollegat ovat olleet hyvin aktiivisia. Ne on ollut myöskin hyvin aktiivinen. Minä olen hiljattain lukenut internetistä, että nyt etsitään jäseniä Marsin tutkimusmatkoille. Voidaan sanoa, että nyt kuitenkin olisi hyvä palata maan pinnalle tässä keskustelussa kaikki täällä, jotka ovat käyttäneet puheenvuorot ja myöskin jotka käyttivät täysistunnossa puheenvuorot, ovat sitä mieltä, että me olemme tai maailmanlaajuiset tekijät, kuten Intia, Kiina, Etelä-Afrikka, Yhdysvallat, on otettava huomioon ja on myös vaikeaa saada aikaiseksi sopimusta ilmastopaketista Kioton pöytäkirja, josta sovittiin menneisyydessä, on mennyttä ja ei ole innostusta edetä pidemmälle näissä asioissa. Puhutaan tuotannon siirtymisestä Kiinaan ja puhutaan myöskin hiilivuodoista. Ja tässä taustalla syynä on aina alhaiset energiahinnat jossakin muualla. Parlamentin jäsenenä meidän pitäisi muistaa, mikä meidän tehtävämme täällä on ja ketä me oikein edustamme ensinnäkin. Ja sitten toiseksi meidän pitäisi pyrkiä luomaan yhteiset energiamarkkinat. Kolmanneksi meidän pitää muistaa tilanne te- teollisuuden alalla ja myöskin työpaikat pitää muistaa. Tämä on, mm, vaikuttaa ongelmalliselta. Ja siksi haluaisinkin todeta, että voimme pyrkiä samanaikaiseksi kompromissin ja hyödyntää energiaa, energialähteitä, fossiilisia, uusiutuvia ja muita energialähteitä on aika ja paikka sille, että edetään askel askeleelta. Emme voi kiirehtiä, koska uusiutuvat energialähteet ovat eh, muuttuvia ja niitä ei voi varastoida. Tästä on puhuttu tänään. Monet ovat puhuneet joustavuudesta, mutta joustavuus on tällainen sana, jota usein käytetään ja ilman, että sitä tuetaan millään todellisilla argumenteilla. Kiinalaiset tekevät paljon, mutta meidän pitää askel askeleelta – pyrkiä eteenpäin. Uusiutuvat energialähteet eivät ole tasaisia. Teknologioiden pitää olla kehitellympiä, kypsempiä, jotta sitten uusiutuvat energialähteet voidaan ottaa mukaan. Ja tässä on paljon ongelmia. Meidän pitää muistaa, mikä tilanne teollisuuden alalla on. Meidän pitää muistaa fossiiliset energialähteet, jotka ovat vielä saatavilla. Tämä on oikea lähestymistapa. Emme voi hajottaa koko järjestelmää Kiitoksia. Ibner, prego. Kiitos lopuksi vielä Hibner. Kiitoksia. Tiis otti esiin tiettyjä faktoja, jotka ovat aika yllättäviä. Mistä nämä tiedot ovat peräisin? fossiilisten polttoaineiden osalta. Meidän edustajamme on toimittanut meille täysin erilaisia tietoja. Hän sanoi, että fossiiliset polttoaineet ja niiden hinta on romahtanut. Ja siksi saksalaiset ovat alkaneet uudelleen käyttää niitä ja rakentaneet hiileen perustuvia voimaloita. Ja Kiinassa tätä on käytetty onnistuneesti, mutta nämä tiedot viittaavat ihan toiseen suuntaan. Eli kysyisin, mistä nämä tiedot ovat peräisin? Sitten vielä yksi kysymys. Sanoitte, että viimeisen viiden vuoden aikana uusiutuvien energialähteiden hinnat ovat laskeneet jopa 50 prosenttia. Siis tämä 50 prosentin lasku, mistä tällaiset tiedot ovat peräisin? En ole tästä koskaan kuullutkaan. Eli voisitteko viitata johonkin luotettaviin lähteisiin? Meidän ei pitäisi rajoittaa teollisuutta, koska emme saaneet backloadingia käyttöön ja päästökauppajärjestelmä nyt ei kuulemma toimi, mutta kyllä se toimii. Päästökauppajärjestelmä toimii, se on markkinapohjainen mekanismi ja se otettiin käyttöön, me itse otimme sen käyttöön emme ehkä ole tyytyväisiä näihin tuloksiin, mutta se on sitten eri asia. Me katsoimme, että nämä tulot kohdennettaisiin huipputeknologiaan ja innovaatioon, mutta markkinoiden tilanne nyt on mikä on, ja hiilen hinta on laskenut. Mutta se ei kuitenkaan anna meille lupaa uudistaa järjestelmää, joka otettiin käyttöön 5-7 vuotta sitten. Paljon on puhuttu luotettavuudesta, investointien ennustettavuudesta ja kannustimista. Eli me emme nyt voi uudistaa markkinapohjaista järjestelmää, joka toimii ihan täydellisesti. Eli älkää nyt jakako väärää tietoa, älkääkö sanoka, että järjestelmä ei toimi. Tästä puhuttiin Strasbourgissa ja viime viikolla sanottiin, että järjestelmä ehkä ei ole niin tehokas kuin olimme toivoneet, mutta se kuitenkin toimii. Ja aina kun esitetään tietoja, niin pitäisi viitata luotettaviin lähteisiin, koska ei käy niin, että me saamme ristiriitaisia tietoja eri taholta. No niin, nyt vastaus, puheenvuorot, viisi minuuttia. Trilling ensin, olkaa hyvä. Thank you very much. I would like to... Kiitoksia kovasti. Muutamaan seikkaan haluaisin puuttua, mitä tuossa kommenteissa kuultiin. Energiamarkkinoiden loppuun saattaminen, investoinnit sähköverkkojen yhdistettävyyteen, älykkäät verkostot, pitkän, aika, pitkän matkan toimitusketjut, älymittarit, kotitalouksiin ovat erittäin tärkeitä. Ja tätä kautta kenties todella voitaisiin saada tämä investointikuilu luoduksi umpeen, niin täällä on ehdotettu. Hyvä lähestymistapa voisi, voisi olla myöskin siirtyminen tähän pientuotantoon, katsoa alueellisesti, mitä energialähteitä on olemassa, ja sitten hajauttaa tätä energiantuotantoa. Voitaisiin kenties sitten integroida eri energialähteitä, eri toimenpiteitä. Kun nyt on puhuttu mm, tästä vähenevien energialähteiden rooliin siinä, kun tavoittelemme 2020 tavoitteita ja kilpailukykyä. Tässä täytyy täysin e, erottaa silloin e, taloudellinen tuotanto ja energialähteiden saatavuus. Tässä kysymys voi olla kilpailukyvystä, Euroopan roolista maailmanlaajuisessa mm, kilpailussa, kun siellä kun rakennetaan toimintaa tällaisen vähän vähenevän energian varaan. Sa- sallin, että päästökaupasta yhden kommentin. Tämä päästö, päästökauppa on, ideana oli kasvihuonekaasujen vähentäminen, eikä sen tarkoitus alun alkaen ollut luoda mitään markkinapaikkaa täytyy aika kriittisesti suhtautua siihen, että oikeus ympäristön saastuttamiseen olisi joku jonkinlainen hyödyke, josta käytäisiin kauppaa. Jos nämä markkinat sitten vaikkapa romahtaisivat, niin taikka osoittautuisivat toimimattomiksi, silti siitä sitten pidetään kiinni ikään kuin ainoana oikeana lähestymistapana. Meidän pitää ajatella tällaista pitkän, pitkän aikavälin kehitystä, 2050 tavoitteet ovat selvät, päätökset, investoinnit, strategiat on lyötävä lukkoon nyt koko investoinnin elinkaaren ajaksi. Ja tässä nyt joudun toistamaan itseäni. Julkinen tuko, tuki noin lainsäädännöllisesti ja rahoituksellisesti tietysti sitten juontaa nykyisistä fossiilista polttoaineista ja siirtyy sitten pikkuhiljaa kohti vähähiilistä taloutta tuolla tulevina vuosikymmeninä. Kiitoksia. Sitten puheenvuoro Frauke Tiisille. Viisi minuuttia. Thank you. Kiitoksia. Haluaisin reagoida muutamiin kommentteihin, joita täällä esitettiin. Tässä puhuttiin näistä yhdistettävyyksistä. Olen samaa mieltä, että tämä verkkojärjestelmä on erittäin tärkeä tekijä kun ajatellaan tätä yhdistettävyyttä alueiden välillä. Tämä on erityisen kiinnostavaa alalle myöskin siis meidän aurinkokennoteollisuuden alallemme ja myöskin paikallisesti. Tämä on tärkeää, on järkeä. On tärkeää, että näitä järjestelmiä pyritään järkevästi hallinnoimaan. Ja tämä tuokin minut siihen kommenttiin, jota täällä tehtiin tai esitettiin tästä uusiutuvien energialähteiden ikään kuin vaihtelevuudesta tai monimuotoisuudesta. Ne ja ennustettavuudesta. Kysymys, että voidaanko näitä eri lähteitä sitten mukauttaa. Kyllä, niitä voidaan. On olemassa erilaisia teknisiä ratkaisuja. Haaste on nyt se, että pitää pohtia, että mikä ratkaisu oikeastaan on kaikista kustannustehokkain ratkaisu ja mihin kannattaisi painottaa toimintaa. Mutta on selvää, että se, että meillä on infrastruktuuria, verkkoja, hallinnointia, varastointimenetelmiä, joustavaa tuotantoa on, ja tämä on siis se, tämä yhdistelmä on se ratkaisu. Kysymys on vain, että mitä osa-alueita pitää painottaa enemmän. Niin, harvinaiset maametallit, tämä otettiin esille. Jos pohditaan kuitenkin määriä, niin nämä ovat vielä hyvin kohtuullisia, kun ajatellaan muita aloja. Ja hyvä uutinen on se, että näitä elementtejä voidaan kierrättää ja niitä voidaan uudelleen käyttää. Ja teollisuuden alamme työstää tätä asiaa, meillä on omia suunnitelmiamme ja näitä asioita viedään eteenpäin. Sitten esitettiin kommentti siitä, että Eurooppa ei ole mitenkään eri, erillinen äh, saareke. Äh, puolentoista viikon päästä me julkaisemme oman äh, aurinkoenergiaan liittyvän tiedonannon ja tässä puhutaan siitä, että markkinat eivät ole keskittyneet Eurooppaan. On muita maita, Kiina, Yhdysvallat, Intia ja Japani, ja monia muita, jotka ovat menossa eteenpäin. Eli kyse ei ole siitä, että Eurooppa liikkuisi ja muut eivät, vaan kyse on siitä, että Euroopan pitää liikkua, jotta se voi pitää yllä kilpailukykyään tässä maailman markkinatilanteessa, eikä jää muiden jalkoihin. No sitten lopulta Hipnerin kysymys tässä oikeastaan tulikin kaksi kysymystä. Fossiilipolttoaineiden hinnat esimerkiksi. Itse käytin tässä IEAn lukuja ja lisäksi hiilihinta on mennyt alaspäin, e, koska Yhdysvalloissa tarvitaan enemmän hiiltä oman käyttöön, mutta kuitenkin IEA ennustaa, että Euroopassa hinnat ovat menossa enemmänkin pikemminkin ylöspäin kuin alaspäin. No sitten uusiutuvien energialähteiden hinnan muutoksessa, muutoksista sanoin, että e, tilanne on muuttunut viimeisen 45 vuoden alan a, aikana ja hinnat ovat menneet alaspäin aurinkokennoteollisuuden alle. Ja tähän liittyy erilaista tilast, tilastotietoa meidän jäseniltämme aurinkokennoteollisuuden alalta. Ja tämä näkyy myöskin niissä tarifeissa, joita maksetaan aurinkovoimasta. Jos esimerkiksi katsota niitä hintoja, joita maksettiin seitsemän vuotta sitten. Ne oli 50-70 eurosenttiä, nyt se on pikemminkin 15 eurosenttiä tuntia kohden, joten tämä on todellakin se kehityskulku, joka näkyy kaikkialla Euroopassa. Kiitoksia. Sitten mm, annamme kaksi minuuttia edellisen paneelikeskustelun jäsenelle eli Löwensteinille. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti. Haluaisin nyt tarttua täällä tehtyyn tärkeään ehdotukseen, eli että fossiiliset polttoaineet tarjoavat meille joustavuutta vuoteen 2020 mennessä, ja näin voimme tukea myöskin uusiutuvia energialähteitä. Kun ajatellaan energian tasapainoa, se pitää ehkä paikkansa, mutta täytyy muistaa, että investointeja on tehty ja kapasiteetti saatiin kuntoon. Kyse on ota tai maksa tyyppisistä sopimuksista. Ja myöskin on tarpeen maksaa verkon käyttökustannuksista. Ja kyse on, miten voidaan varmistaa, että näiden lähteiden kestävyys on taattu tilanteessa, jossa meillä ei ole kypsiä kapasiteettimarkkinoita. On muita yksittäisiä kuluja, jotka on katettava, ja tästä mielestäni ei ole vielä puhuttu riittävästi. Kiitos. Kiitoksia ja lopuksi puheenvuoron saa vielä Aha, Hibner vielä pyysi puheenvuoron ihan puoli minuuttia. Thank you. Eh, kiitos. Kiitos. Eh, niin. Kiitos tästä puheenvuorosta. Vielä yksi juttu jäi kaihertamaan. Nimittäin äsken juuri kuultiin komiss- viittaan tässä komissaari Hergarinin kommentteihin. 20 prosentin eh, hiilidioksidipäästövähennys eh, toteutuu 2018 eh, loppuun mennessä. älkää nyt johtako meitä harhaan. Tämä on markkina vetoinen mekanismi, tämä päästökauppa, mutta kyllä siinä samaan syssyyn sitten päästöt vähenevät vähenevät. Ne meillä, me emme tarvita mitään muuta luentoja siitä. Attento, justamente. Kiitoksia. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa komission edustaja Borart, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. On melko vaikea vetää yhteen tätä kuulemista ihan pariin pariin lauseeseen, mutta ensinnäkin haluaisin kiittää valiokuntaa siitä, että tämä kuuleminen järjestettiin. Tämä on antanut meille hyvin kiinnostavia näkemyksiä näiltä molemmilta aloilta. Ja sitten kolmaskin ala tuli tähän mukaan, tämä aurinkovoima teollisuus osana uusiutuvia energialähteitä. Tämä on osoittanut meille, kuinka monimuotoinen ja monimutkainen tämä koko kysymys on. Tässä on puhuttu paljon avoimista kysymyksistä. Lisäksi tässä on hieman tullut vihjettä siitä, että millä aloilla pitäisi tehdä enemmän työtä ja käydä enemmän pohdintoja. Tässä voin mainita esimerkiksi uudet teknologiat, tutkimus, innovatiiviset tuotteet. Tässä myös puhuttiin siitä, kuinka voidaan järjestää varastointi, energiavarastointi, kuinka voidaan käyttää erilaisia lähteitä ja sitten siirtyä yhdestä toiseen. Nämä ovat kaikki sellaisia asioita, joita pitää pohtia. Ja sitten vielä lähes kaikissa puheenvuoroissa taisi tulla esille kysymme, kysymys siitä, kuinka pitää todellakin investoida infrastruktuuriin merkittävällä tavalla. Kaikki nämä asiat, kaikki nämä yksittäiset asiat minun mielestäni pitäisi nähdä laajemmassa yhteydessä. Eli Euroopan energia- ja ilmastopolitiikan yhteydessä. Ja minun mielestäni tämä on ollut valiokunnan käsittelyssä. Se oli tämän päivän esityslistalla ensimmäisenä kohtana. Ja tämä kaikki liittyy energian sisämarkkinoihin. Ja tämä on pohja sille, että voidaan kehittyä Euroopan tasolla pidemmälle. En ole ollut tällä alalla kovinkaan pitkään. Ensimmäinen huhtikuuta tulin tähän virkaan, mutta mitä jo nyt on nähtävissä on se, että hajaannusta markkinoilla tapahtuu vahvasti enemmän kuin yhdentymistä. Parlamentti, teollisuuden ala, komissio, kaikki nämä tekijät, meidän pitää, kaikkien näiden tekijöiden pitää toimia yhteistyössä tiiviimmin. Ja vastuualueet ovat selkeitä. Komission pitää pakottaa jäsenvaltioita täytäntöönpanna panemaan ää, lainsäädäntöä, joka on jo olemassa. Ja vasta sitten, kun tämä on tehty, niin kaikki nämä asiat, joita tässä on tullut esille, tullut esille, löytävät oman paikkansa, koska jos emme ole saaneet sisämarkkinoita luotua, niin nämä asiat, joista tänään täällä on keskusteltu, eivät löydä omaa paikkansa tässä EUn energia- ja ilmastopolitiikassa. Joten siksi ennakkoedellytyksenä on se, että saavutamme sen, mitä luvattiin, eli se, että saadaan energia sisämarkkinat kuntoon 2014 vuoteen mennessä, ja sitten meillä on seuraava osuus edessämme, eli puitteisto. 2013 on nyt, ö, siitä on tehty aloite, meillä on vihreä kirja, ja haluaisin, että kaikki aktiivisesti osallistuisivat sen kehittelyyn ja näihin keskusteluihin. Ja tässä keskustelussa sitten tuleva tulee esille kaikki nämä asiat, joita täällä tänäänkin on otettu esille. Tässä ihan lopussa kuulimme näistä kapasiteettimarkkinoista. Meillä voi olla julkinen kuuleminen ainoastaan tästä aiheesta, koska tämä on hyvin eh, ristiriitainen aihe minun mielestäni. Olemme myös kuulleet esimerkiksi päästökaukkajärjestelmästä, siitä, että se toimii sellaisena kuin se on. No, tätäkin voidaan kyseenalaistaa. Olen samaa mieltä kuitenkin siitä, että pääsilen tavoitteemme on saavutettu päästökauppajärjestelmässä. Ja tämän lukemahan täällä otettiin esille 2020 vuoteen mennessä. Me pääsemme tavoitetta pidemmällekin jopa. Eli nämä asiat ja muut asiat ovat nyt meillä pöydällä ja meidän ei pitäisi ikään kuin menettää tätä yleisnäkymää. Meidän pitää asettaa asiat oikeisiin mittasuhteisiin ja minun mielestäni näitä asioita pitää tarkistella yhteisen integroidun energiamarkkinoiden eh, näkökulmasta. Kiitoksia. Bene, grazie. Per... Kiitoksia paikalla oleville kollegoille. Kiitos kaikille vieraille. Jatkamme kokousta kello 15. Kokous päättyy.